Ei näyttäisi olevan, joten pöytäkirja on hyväksytty. Ja nyt kertoisin teille, että sen jälkeen kun parlamentin istunto 18.4. keskeytettiin, puhemies yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa on allekirjoittanut tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä 47 säädöstä parlamentin työjärjestyksen säännön 78 mukaisesti. Ja näiden säädösten otsikot julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjan yhteydessä. Seuraavaksi esityslistalla on Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali. Olen saanut seuraavat ehdokkuudet. Barley, edustaja Ber, Ber Bizzotto, Castaldo, Sharanzova, Dobrev, Hautala, Huhtasaari, Jaroka, Karas, Kolaja, Kopac, Grasnodevski, McGuinness, Papadimulis, Silva Pereira ja Wieland ovat siis ehdokkaat. Ehdokkaat ovat vahvistaneet hyväksyvänsä nämä kaikki ehdokkuudet. Ja nyt aloitamme äänestykset. Ensimmäinen äänestyskierros. Kerron teille hieman äänestyksen kulusta. Äänten laskijat ensinnäkin ovat samoja, joita käytettiin puhemiehen vaalissa. Pyydän heitä tänne uurnien viereen, vaaliurnien viereen. Ovatko kaikki paikalla vai onko joku vielä tulossa? Philips on tulossa sieltä. Entä muut? Ovatko kaikki nyt saapuneet tänne? No niin. Kukaan ei ole ilmoittanut poissaolosta, joten jatkamme. Ja laskeet äänestävät äänestyksen lopussa. Koska ehdokkaita on enemmän kuin annettavia paikkoja, meidän täytyy toimia 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti työjärjestyksestä salaisella lipuäänestyksellä. Ensin äänestetään varapuhemiehistä ja ensimmäisellä kierroksella valitaan korkeintaan 14 parlamentin jäsentä äänten määräjärjestyksessä. Ja pitä, pitää saada taakseen ehdoton enemmistö. Jos valittavien ehdokkaiden määrä on matalampi kuin paikkojen määrä, silloin jatketaan toisella äänestyskierroksella samalla tavoin kuin ensimmäisellä kierroksella. Ja jos tarvitaan vielä kolmaskin kierros, loput paikat jaetaan suhteellisella enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, silloin vanhimmat parlamentin jäsenet tai vanhin jäsen saa paikan. Getta, edustaja Getta, menee vaaliurnan LM-luokse. Olkaa hyvä. Liittyykö tämä työjärjestykseen? Yes, president. Kyllä liittyy. 61 prosenttia parlamentin jäsenistä on uusia. Meillä pitäisi olla tilaisuus tietää, keitä nämä varapuhemiesehdokkaat ovat. Eikö voitaisi kuulla ainakin lyhyt lausuma jokaiselta, jotta he voisivat selittää, miksi ovat ehdolla? Tunnen oman ryhmäni ehdokkaat, mutta en tunne kaikkien muiden ryhmien ehdokkaita. Kiitos. Kiitos. Muistutan nyt tämän jälkeen, että puheenjohtajakokous on päättänyt, että tämä sallitaan vain puhemiesehdokkaiden kohdalla, ei varapuhemiesten kohdalla. Ja siksi ei ole ollut mahdollista ottaa tällaista esittelyä mukaan esityslistalle. Nyt pyydän, että vahtimestarit jakavat äänestyskortit ja kuoret. Ja jokaisella on siis korkeintaan 14 ääntä, koska puhemiehiä valitaan, varapuhemiehiä valitaan 14. Ja muistuttaisin vielä, että teidän täytyy äänestää vähintään kahdeksaa ehdokasta. Muuten teidän äänestyslipukkeenne on mitätön. Ettekä tietenkään voi äänestää useampaa kuin 14 ehdokasta. Jos näin teette, tuossakin tapauksessa äänestyslippu on mitätöity. Äänestys alkaa. Ja nyt pidämme tauon siihen asti, että äänestys on saatu suoritettua.